käsittelyssä on neuvostojen ja komission julkilausumat ja aiheena euroalueen huippukokouksen valmistelu. Minulle kerrottiin, että ennen kuin aloitamme keskustelun, meillä on edustaja Pletosilta ehdotus ja hän saa nyt puheenvuoron.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 Vaikea kysymys. Mitä Eurooppaa me haluamme? Monopolien vai kansalaisten Eurooppaa? Demokratian ja kansanvallan Eurooppaa, kun me haluamme, vai mahdollisesti atlantisoituneen, germanisoituneen Euroopan? Haluammeko me tasa-arvoon perustuvan kaikille samanlaisen Euroopan vai riippumattoman Euroopan, itsenäisen Euroopan, joka tekee omat päätöksensä ilman esimerkiksi Naton tai Yhdysvaltain vaikutusta tai kaupallisten seikkojen vaikutusta. Kreikassa on tällä hetkellä... Tämä ei ole työllisyyksen mukainen puheenvuoro ja siksi teillä, vaikka on oikeus puhua. Minun on jatkettava oikealla tavalla tätä keskustelua, eli keskeytän teidän puheenvuoronne tähän. Ja näin pääsemme sitten tähän kohtaan, joka on seuraavana esityslistalla euroalueen huippukokouksen valmistelu, ja siksi annan puheenvuoron Della Vedovalle. Olkaa hyvä. Grazie. Kiitos puhemies, arvoisat jäsenet, hyvä komissaari. Haluan aluksi esittää Italian puheenjohtajan äh, nimissä äh, kutsusta äh, tulla tänne selvittämään euroalueen kokouksen valmisteluja. Tänä syksynä on päätetty kutsua koolle kokous taloustilanteen arvioimiseksi. Haluan alusta asti puhua selkeäsanaisesti ja todeta, että Sinänsä euroalueen kokous on hieman ennenaikainen. Selvää on, että me voimme Euroopan parlamentin jäsenten kanssa yhteistyössä selvittää tilannetta, mutta vielä virallista huippukokouskutsua ei edes ole olemassa. Sitä ei ole vielä esityslistalla. Sinänsä lokakuussa asiasta on selkeämpi käsitys ja siinä yhteydessä voimme äh, kertoa lisää äh, alustelu, alustavista töistä. Totta kai voimme kuitenkin puheenjohtajamaan nimissä kertoa äh, valmistelusta jo tässä vaiheessa myöskin euroryhmän valmistelutöistä ja muusta. Nyt tässä valossa en luonnollisesti millään tavoin halua puhua esityslistan valmistelusta sen kummempaa, mutta puhun lyhyesti. Euroalueen on luonnollisesti tarkasteltava läheltä niitä vaikutuksia, joita kielteisellä kehityksellä on ollut. Ja meidän on saatava mahdollisimman korkealta tasolta kyseiset arviot euroalueen eh, käynnistyminen eh, on eh, tapahtunut tosiasia ja sen tarkoituksena on lisätä kasvua koko euroalueella. Se on yksi meidän keskeisimmistä painopistealueistamme kaikilla tasoilla. Minun mielestäni tämä edellyttää sitä, että poliitikkojen jär, kaikkiperäinen koordinointi nimenomaan emualueella on välttämätöntä. Meidän on toteutettava rakenneuudistukset, saatettava ne päätökseen ja pyrittävä siihen, että kilpailukyky kasvaa. Myöskin julkistaloutta on vahvistettava järkiperäisesti, jotta saamme aikaiseksi lisää kasvua. Myöskin rahoitusmarkkinoihin on valettava lisää uskoa ja luottamusta jotta äh, investointeja voidaan äh, lisätä ja niiden äh, toteuttamista te- tehostaa. Italian puheenjohtajamaana työstää tällä hetkellä tilannetta ja se pyrkii edistämään erityisesti asiaan liittyvää lainsäädäntöä. Euroryhmä ja sen puheenjohtaja on jo tehnyt paljon, samoin Euroopan keskuspankki on käynnistänyt toimenpidepaketin vastauksena laajemmille makrotaloudellisille edellytyksille. Siitä huolimatta, että hankkeita on käynnistetty, väliaikaarvioita on välttämätöntä tehdä aina aika ajoina jotta voimme saada aikaiseksi käsityksen tulevasta näiden menneisyyden kokemusten valossa. Erityisesti tarkoituksena on pureutua työttömyyden vaikutuksiin. Olen vakuuttunut siitä, että euroalueen työskentelytapa on oikealla tolalla, mutta mahdollisuuksien rajoissa sitä on myöskin parannettava. Jotta pääsemme työllisyyden ja kasvun nostamiseen, joka on meidän suurin tavoitteemme tällä hetkellä. Odotamme luonnollisesti myöskin yhteistyötä ja hedelmällisiä ehdotuksia Euroopan parlamentilta ja sen jäseniltä. Kiitos herra Nella Vedova ja sitten Jyrki Katainen komission Honorable President and members of the European Parliament, ladies and gentlemen, thank you for this opportunity to present to you today the position of... Täällä on tarkoitus esittää komission kanta näihin valmistautumiseen euroalueen huippukokoukseen joka pidetään Euroopan neuvoston kokouksen yhteydessä. Valmistelut huippukokousta varten ovat edelleen varhaisessa vaiheessa ja odotankin kovasti teidän näkemyksiänne siitä, millä tavalla voimme tehdä yhteistyötä jotta saisimme kas- kestävää kasvua, luota työpaikkoja ja va- varmistaa hyvinvoinnin kansalaisillemme. Me olemme täl- tällä hetkellä suurin haasteiden edessä, jotka painottavat sitä, että meidän täytyy tehdä kaikki mahdollinen, jotta voimme saada aikaan kasvu- kas- kestävää kasvua ja työpaikkoja Eurooppaan. <clears throat> Komissio näkee kolme keskeistä prioriteettia talouspolitiikan osalta. Epävirallisessa ECOFIN-neuvostossa viime viikolla Viime viikonloppuna Milanossa meillä oli hyvin hedelmällinen keskustelu useistakin keskeisistä asioista valtiovarainministerien kanssa. Ja me eteenpäin meidän vaatii kuitenkin yhteisiä sitoumuksia komissiossa, jäsenvaltioissa ja myös Euroopan parlamentissa ja muiden kumppaneiden tahoilla, jotta pääsisimme tavoitteisiimme. Ensimmäinen prioriteetti on että saadaan investointeja. Euroopalla on paljon tarjottavaa innovaation ja taidokkaan työvoiman ja yrittäjyyden saralla, jotta <clears throat> voimme saada nämä uusiin yrityksiin. Meidän täytyy edistää investointeja sekä julkisilta että yksistä, yksityistä lähteistä ja kansallisella ja Euroopan tasolla. Me teemme, teemme kattavaa suunnitelmaa, joka kattaa koliko molemmat puolet. Tämä täytyy olla yhteinen harjoitus. Kansallisella tasolla maat, joilla on jolloin, jolloin merkittävää ylijäämää pitäisi investoida enemmän. Lisäksi kaikkien maiden pitäisi priorisoida investointeja tutkimukseen ja kehitykseen ja keskeisiin infrastruktuureihin julkisen, julkisen talouden saralla. Ja Euroopan tasolla Euroopan resursseja, kuten Euroopan budjettia, ja EIPtä pitäisi käyttää erityisesti vipuvaikutuksiin investoinneissa. Me tarvitsemme vakaata julkista sektoria ja hyviä pääomamarkkinoita, että saadaan kunnollista luototusta reaalitaloudelle. Toinen virtietti, että saadaan uudistuksia aikaan yrittäjyyden saada Ilma, ellei uudistuksia tehdä tehokkaasti, me emme saa kestävää kasvua ja työpaikkoja aikaan. Ei ole kysymys siitä, että valitaan toimituksen ja, vaati, kysynnän vaatimuksen välillä, vaatimuksen välillä kumpakin tarvitaan. Uudistuksia tarvitaan myös varmistaaksemme sen, että, kest, että hyvinvointiyhteiskunta jatkuu kestävällä tas, tasolla. Mikään, mitkään maat eivät, kaikki maat tarvitsevat uudistuksia. Toisilla ne uudistukset ovat vielä tarpeellisemmin kuin muualla me tarvitsemme tehokkaampaa hallintoa, jotta voimme tukea rakenteellisten uudistusten toimeenpanoa. Ja valtiotalouden säännöt eivät estä valtioita uudistamasta, pikemminkin toisinpäin. On monia esimerkkejä maista, jotka ovat hyväksyneet tärkeitä hyvä, uudistuksia myös valtiotalouden tasapainottamisen kanssa, mutta edelleenkin on paljon käytettävää nykyisissä resursseissa. Teho, me voisimme tehokkaammin tukea vaita niiden uudistusponnistuksissa. Kolmanneksi meidän tarvitsee jatkaa kestävää valtiontalouden ajamista, jotta saadaan aikaan luottamusta ja luottamusta myös tulevissa sukupolvissa. Me heti kun ongelmat syntyvät, niin julkinen velka pahenee ja silloin, me, silloin julkinen kulut, julkisia menoja tarvitaan lisää meidän täytyy tehdä paljon työtä tässä suhteessa. Mitä haavoittuvampi maa on, sitten kovemmin niihin iskee kaikki uudet finanssisektorin epätasapainot. Siksi viisaita valintoja tarvitaan, jotta saataisiin valtiotulos vakauttumaan. Me, me tarvitsemme merkittäviä toimia. Nyt on merkittävää panostaa julkisen menojen laatuun. Silloin kun raha on tiukalla, niin ei ole paljon valinnanvaraa mutta aina on mahdollisuus tehdä valinta sen suhteen, miten tehdään näitä säästöjä. Ja ei, ei välttämättä tarvitse nostaa veroja. Ja meidän täytyy panostaa investointeihin, jotta voitaisiin lujittaa kasvua ja työpaikkojen luomista. Mitä tehokkaampi ja kansalaisläheisempi julkinen hallinto on, sitä enemmän se hyödyttää niitä, jotka ovat sen tarpeessa, jotka tarvitsevat sosiaalista tukea, mutta sillä tavalla voimme myös luoda työpaikkoja ja voimme luoda parempaa investointi-ilmapiiriä kuten euroryhmä e- viime viikolla sanoi, enemmän työtä tarvitaan, jotta saataisiin vähennettyä työn verotaakkaa. Meidän täytyy myös kysyä itseltämme, mikä pidättää yksityisiä investointeja Euroopassa. Meidän täytyy varmistaa se, että liike-maailman ilmapiiri ja muu ympäristö on suotuisa sille, että ympä, yritykset ympäröivät, investoivat tulevaisuuteen ja luovat työpaikkoja. Tämä, tässä palaan ensimmäisen kohtaan uudistuksen. On paljonkin kasvupotentiaalia Euroopassa, joka tänä päivänä ei mene eteenpäin, koska tilanne on jäykkä. Eräissä jäsenmaissa yrityksen aloittaminen vaatii valtavaa byrokratiaa ja se on monimutkaista verotusta monissa maissa ja se on osaltaan vaikuttaa tähän talouteen. Uudistuksia tarvitaan, jotta näitä edes esteistä päädään eroon. Ja tämä väistämättäkin merkitsee muutoksia. E, myös meidän täytyy ajatella laajemmin ja meidän täytyy, ja meidän täytyy poistua omalta mukavuusalueeltamme. Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, Eurooppa on edelleenkin suurten haasteiden edessä. On e-, olen kuitenkin luottavainen, että voimme, voimme löytää uusia kasvun lähteitä, kun työskentelemme yhdessä keskinäisen luottamuksen hengessä. Yhteisiä toimia tarvitaan, jotta saadaan kestävää kasvua ja päivän päätteeksi me kaikki olemme saman tavoitteen takana. Ei ole syytä unohtaa näitä tavoitteita. Paljon kiitoksia. Muchas gracias, señor Katainen. Kiitos herra Katainen. Ja näin menemme sitten eri puheenvuoroihin, joita on pyydetty. Ensin äh, annan puheenvuoron EPPn edustajalle herra Baltsille. Hänellä on kaksi minuuttia aikaa. Olkaa hyvä. Presidente. Kiitos puhemies. Viime huippukokouksessa euroryhmä hyvin selvästi otti kantaa vakaus- ja kasvusopimukseen. Euroopan kansanpuolue tervehtii tätä sitoutumista nimenomaisista. Monet jäsenvaltiot, niitä vaaditaan nyt joustavuutta. Minusta tämä on myös mahdollista. Kuitenkin tässä täytyy rajoittua nykyisiin sääntöihin. Tämä tarkoittaa sitä, että joustavuuden myöntäminen voi, voi tulla kysymyksiin vain poikkeuksellisissa olosuhteissa. Ja silloin, jos joustavuus on mukana sopimuksissa, se liittyy ehtoihin nimittäin rakenteellisiin uudistuksiin, joita aktiivisesti täytyy viedä eteenpäin, eikä pelkästään lupailla uudistuksia, joiden toteutuminen ja odottamaan toteutumistaan. Tämä koskee niin suuria kuin pienikin maita. Sillä jäsenvaltiot voivat edelleen, ei voi sulkea silmiä näiltä uudistuksilta. Maakohtaiset suositukset komissiosta ja neuvostosta rakentuvat laajalle analyysille joka on pikaisesti tehtävä, ja tämä suosiota, suositus täytyy panna täytäntöön. Uudistukset ovat pohja sille, että investointit äh, lankevat vedemäiseen maaperään ja, ja päätyvät kestävään kasvuun. Ja six-pack ja two-pack, nämä ovat kuitenkin osa politiikkaa, jotka jotka, joita, joista vaaditaan vastuullisessa politiikassa kansalaisia kohtaan ja erityisesti tulevia sukupolvia kohtaan. Ja tällä, että kasvu panostuisi lainauksen, se ei, se ei toimi, se on taloushistoria on osoittanut. Ja siksi näitä virheitä ei saa toistaa kasvu voi toimia myös toisella tavalla. Euroopan kansanpuolue ei halua puuttua tähän velkakasaan. Me haluamme kokonaispaketin, jossa on toimenpiteitä, joka tukeutuu tehokkaaseen varojen käyttöön, investointien esteiden poistamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen teollisuudessa ja yrityksissä. Ja tällä tavalla voi myös voidaan tätä kansalaisille taloudellista, taloudellisesti kestävää tulevaisuutta. Euroopan parlamentti varmasti lainsäätäjänä tulee olemaan muka, mukana tätä eurooppalaista aloitetta. Meidän on tässä tehtävä edessämme, jolla saamme aikaan vakautta ja ennen kaikkea kestävää kasvua. Kiitoksia. Gracias, señor Valls. Kiitos, edustaja Balts. Täällä on sininen kortti. Oletteko valmis vastaamaan? Edustaja Balts, olkaa hyvä. Ja, das waren... Niin, tässähän oli siellä oli kauniita sanoja. Tämä kuulostaa kaikki hienoa, että te vaaditte joustavuutta velkamaissa, eikä, eikä kajota velkakassaa. Voidaan kysyn, että millä planeetalla te oikein elätte? Tehän näette, että nämä toimenpiteet, jotka on otettu käyttöön tai ei ole otettu, ne kuitenkin karjutuvat kaikissa kriisimaissa. Velkakriisi, on kuitenkin, se ei ole suinkaan ohi, niin kuin komissaari sanoi. Missä te oikein näette näiden toimenpiteiden onnistumisen ja kuinka kauan tätä peliä pitää vielä pelata? Adelante. Jos te olette, kun tulitte oikein, Storch, niin olisitte varmasti ymmärtänyt minut oikein. Se on ensinnäkin periaatteellinen ongelma. Minä ilmeisesti kyllä selväksi, selvästi sanoin, että me hetkinen, anna eh, ihan rauhassa. Mehän haluamme keskustella, hei. Minä kyllä selvästi sanoin, että joustavuus on mahdollista, mutta vain eh, vaan tiettyjen ehtojen puitteissa. Siinä mielessä minulle mitään ongelmaa sen kanssa, että me teille sovellamme jotain, mutta meidän täytyy soveltaa olemassa olevia sääntöjä. Emme ole eri planeetoille. Me me kuitenkin päivittäin teemme työtä. Olisin iloinen, jos muutkin puolueet ja poliittiset ryhmät tässä, poliitti- tässä parlamentissa menisivät samaan suuntaan päivittäin ja esittäisivät aloitteita niin kuin mekin olemme tehneet, joita saamme kasvua aikaa ja investointeja Eurooppaan. Ja jos te sanotte, että ei tämä mitään tuo. Kyllä, edelleenkin on suuria ongelmia Euroopassa, mutta meidän täytyy kuitenkin myös muistaa yksi asia, että eräillä alueilla siellä, missä viime vuosina on ollut paljon vaikeuksia, me ainakin, meillä on kuitenkin pikkusen siellä versoja näkyvissä, jotka antavat toivoa. Kiitos. Kiitos. Pyytäisin teitä pitäytymään puheajoissa, sillä jos käytätte liikaa aikaa, niin se on muilta poissa. Eli minun on oltava nyt vähän joustamaton, kun keskeytän puheenvuorot, jos puhutte liian pitkään. Toivottavasti ymmärrätte tämän. Ja seuraavaksi sosiaalidemokraattien nimissä puhuu edustaja Rodriguez. Many thanks, uh, Mr. Uh, Kiitos oikein paljon, puhemies. Herra Katainen, minä ja ryhmäni todella uskomme, että Euroopasta voi tulla se manner, jolla on tulevaisuuteen suuntautuvaa vaurautta niin, että saadaan uutta kasvua, kilpailukykyä, parempia työpaikkoja ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Me todella uskomme, että tällainen manner on mahdollinen, mutta kuitenkin tämänpäiväinen tilanne on sellainen, että eh, tässä on hyvin alhaista kasvua, stagnaatiota, jopa deflaatiovaara on tiedossa. Meiltä menee paljon hyviä työpaikkoja, on liikaa työttömyyttä ja myös liikaa köyhyyttä. Tässä on siis suuri ongelma, jolta ei pidä laittaa silmiä umpeen. Meidät valittiin jotta voimme varmistaa, että Euroopassa tapahtuu todellinen muutos. Meidät valittiin, jotta voisimme varmistaa, että asetamme kasvun, investoinnin ja työpaikkojen luomisen etusijalle. Mutta me haluamme todellisia ratkaisuja. Tähän asti astiset ratkaisut, jotka komissio on pyrkinyt toteuttamaan, eivät ole toimineet. Te puhutte erityisesti rakenteellista uudistuksista ja erityisesti työmarkkinoiden uudistamisesta. No, me nyt olemme sitä mieltä, että tarvitaan uudistuksia, mutta ei ainoastaan työmarkkinoilla, vaan koulutusjärjestelmässä, innovaatiojärjestelmään ja monia muitakin muutoksia, uudistuksia tarvitaan. Mutta vielä oleellisempaa on, että tarvitsemme rahapolitiikkaa, joka tukee kasvua. Tarvitsemme koordinoitua talouspolitiikkaa, joka tukee kysyntää. Ja erityisesti me tarvitsemme paljon lisää investointia, investointia, joka on tulevaisuuteen suuntautunutta. Tämä tarkoittaa sitä, että investointipankki on aktiivinen, mutta tämä tarkoittaa myös sitä, että meillä on rahatalousunioni, pankkiunioni ja e, myös fiskaali ja puheenjohtaja keskeyttää. Täällä on sininen kortti teille. Haluatteko vastata? Olkaa hyvä. Puhemies, herra komissaari Katainen, minun täytyy sanoa, että olen kyllä aika äimissäni ja järkyttynyt kuullessani, miten täällä on puhuttu miten te osittain värisevin äänensävyyn esititte yleisiä julkilausumia paperista, aivan yleistä puhetta, joka, joka ei olisi voinut olla tyhjempi sisällöltään. Te haluatte se kaikkea samanaikaisesti, ettekä huomaa niitä ristiriitoja, mitä te esititte. Te haluatte suuria investointiohjelmia samanaikaisesti, te haluatte valtiontalouden vakauttamista, te haluatte vähentää velkaa samanaikaisesti, alentaa veroja, te haluatte, haluatte tarjouspolitiikkaa samanaikaisesti, haluatte kysyntäpolitiikkaa. Eihän tässä ole mitään konseptia ne havaittavissa, että samanaikaisesti halutaan kaikkea, ei ole mitään muuta kuin se ilmaus avuttomuudesta, jolla te e, olette ehdolle tärkeimpään talouspoliittisiin komissaarin tehtävään. Haluaisin nyt aivan lyhyesti puuttua tähän julkisen sektorin tilanteeseen, jossa puhutaan suurista investointiohjelmista ja invest, kuitenkin investointia ja investointia heikkoutta tällä pyritään vastustamaan. Muistetaan siitä, että euroalue on kriisi, ollut kriisissä, jossa korot ovat laskeneet Etelä-Euroopassa. Sen jälkeen eurot, äh, eurotettiin käyttöön. Silloin julkinen sektori ja yksityinen sektori ovat tehneet parhaansa saadakseen äh, investointeja aikaan laajassa mitassa. Sellaisia investointeja, jotka eivät ole kannattavia, investointeja, jotka eivät antaneet mitään tuottoja. Tänä päivänä nämä korot ovat vielä monta kertaa alempana. Nyt jos yksityiset investoijat äh, sitten äh, kavattavat investoinneista, niin sitten siitä syystä, että ne eivät tuonna tuottoja näille investointeille. Ja nyt jos yksityinen sektori, jos yksityiset yritykset eivät investoi, koska tuottoa ei ole taattua, niin silloin täytyy hakea niitä syitä. Ja sitten alussa äh, te sanoitte, että täytyisi korkeimmalla mahdollisella tasolla Eh, puhua näistä, tehdä päätös näistä asioista. Korkein taso, se, se pitäisi nähdä ammatillisesti. Muistuttaisin siitä, että, että suurin kapasiteetit taloudellisella tasolla saavat palkinnot. Euroalue ei pestä tässä kriisistä niin kauan kuin euro on olemassa. Kiitoksia. Gracias. Gracias, señor Luque. Kiitos, edustaja Lukke. Tässä on pieni ongelma, jon etsitään saman tien ratkaisu. Herra oli pyytänyt esittää kysymyksen Rova Rodriguezille ja siksi hän nosti sinisen kortin ylös, mutta kuitenkin herra Lukke käytti tässä sen sijaan puheenvuoron, eli ehkä voisimme vielä palata taaksepäin ja palaamme tähän kysymykseen. Rova Rodriguezille, jolle tämä sopii, eli olkaa hyvä. Halusin onnitella näistä hyvin hienoista sanoista ja tavoitteista. Voin yhtyä moneen niistä, eli tämä oli kyllä hieno puheenvuoro, mutta oli aika, olisi mielenkiintoista tietää, miten tähän voidaan päästä. Pitäisi vapauttaa ihmisten yrityshalu pitää ottaa liika verotus pois. Ihmisten on vapaasti voitava päästä näihin tavoitteisiin. Näin voisimme päästä yhteisiin tavoitteisiimme. Edustaja Rodriguez. Well, uh, I must say that... No, on sanottava, että mekin tietysti tuemme yrittäjyyttä. Se on tärkeä trendi, jonka avulla voidaan saada lisää työpaikkoja ja kasvua Euroopan. Me olemme sitä mieltä, että markkinoita pitäisi säädellä, jotta voidaan varmistaa niiden toiminta, mutta toinen suuri ero meidän välillämme on se, että meidän mielestämme kasvuun ja työpaikkoihin palaaminen ei tarkoita sitä, että pitää päästä eroon eurosta päinvastoin. Meidän on täydennettävä talousrahaunionia niin, että kaikki jäsenvaltiot voivat saada mahdollisuuden palata kasvun tielle ja voidaan vähentää taloudellista ja sosiaalista eroa. Tarvitsemme kunnon pankkiunionin li- lisää koordinoitiota euroalueella ja tarvitsemme myös tärkeän tärkeästi sosiaalisen ulottuvuuden euroalueelle ja sitten tarvitsemme myös e, finanssipolitiikan toteutumista niin, että pystymme eh, investointeja tukemaan. Eli meillä on aika erilaisia ajatuksia siitä, miten voidaan todella päästä kasvuun ja työpaikkojen luomiseen. Senor. Kiitos, edustaja Rodriguez. Ja sitten Jesek äh, ALDE-ryhmästä. Olkaa hyvä. Mr. President. I'm not going to ask a blue card question. Kiitos puhemies. En esitä äh, sinistä korttia. Haluaisin vaan puuttua näihin keskeisiin kysymyksiin tässä keskustelussa. Maanantaina te puhuitte OECD eh, on tehnyt ennustane euroalueella, joka on alle 1 prosentti ja 9 prosenttia 0,8 prosenttia tämä OECD ennustus. Olemme nähneet maa, maita euroalueella, jotka ovat te, olleet joutuneet kärsimään näistä säästötoimista, esimerkiksi Irlanti, Kreikka ja Portugali ja näiden toimenpiteiden vaikutukset kansalaisiin näissä maissa ovat äh, aivan ilmiselviä. On ollut huolestuttavaa kehitystä viime aikoina tietyissä laajemmissa euroalueen talouksissa. Ranska ja Italia, jotka painavat äh, joustavuuden päälle valtiontalouden äh, säännöissä ja talous joutuu vaikeuksiin. Ja siksi syystä haluaisinkin kysyä, onko niin, että euro, euron valtiotalouden säännöt ovat sellaisia, joita täytyy noudattaa tiukasti pienissä talouksissa ja sitten yhtäkkiä niitä tulkitaan joustavammin, joustavammin laajimmissa maissa, jotka kiertävät niitä. Ja, ja, ja millä, aikooko komissio tulkita näitä sääntöjä tiukasti riippumatta siitä, mikä maa on kyseessä? Ja on kuitenkin mielestäni keskeistä euroalueen uskottavuuden kannalta ja että samat selkeät säännöt koskevat kaikkia euroalueen maita. Ja on myös selvää, että euroalueen päätökset väistämättäkin vaistavat, vaikuttavat euroalueen ja muihin maihin. Kysymykseni on, että millä tavalla varmistetaan, että euroalue ei toimi eristyneenä ryhmänä? Millä voit, miten voitte varmistaa, että euroalueen maat muistavat niiden päätösten vaikutukset muihin maihin kuin euroalueen maihin. Kiitos. Muchas Kiitos. Ja QE-ryhmän nimissä puhuu nyt edustaja Matias. Kiitos puhemies. Asioita on muutettava. Kyse on Tomas Lampedusan lauseesta, joka on edelleenkin pätevä. Nyt on puhuttu paljon rakennuudistuksista ja tähän on törmätty useampaan otteeseen ja kuitenkin riippumatta hyvistä ajatuksista euroalueen kehitys ei ole ollut odotettua. Mitä vaihtoehtoja meillä sitten on? No lisää kuria ja lisää rakenneuudistuksia, se on ollut äh, lääke. Kuitenkin taas äh, kasvu ja budjetin talousarvio vahvistaminen ovat olleet etunenässä äh, ja työllisyyskysymykset on jätetty vähemmälle huomiolle. Minun mielestäni pitäisi vahvistaa enemmänkin työllisyyttä. Mitä kuitenkaan ei ole tapahtunut. Näyttää siltä päällisin puolin, että Euroopan äh, unionin toimielimet tekevät äh, jotain asiaa eteen, mutta näin ei kuitenkaan todellisuudessa äh, tapahdu. Tilanne on jatkuvasti huonontunut ja taloudelliset tulokset heikkenevät heikkenemistään. On puhuttu julkisesta, julkisista palveluista, niiden yksityistämisestä sääntelystä, mutta nämä eivät riitä. Ihmisten kärsivällisyys on loppumassa. Nyt on tehtävä jotakin ja nopeasti. Señor Lambert. Edustaja Lambert, hän edustaa vihreitä Euroopan vapaata allianssia. Kiitos puhemies tässä yllättää, sanoisin neuvostolle ja komissiolle, että ei tunnu olevan kiirettä. Meillä on 28 miljoonaa työtöntä, meillä on neljäsosa ihmistä työ, työttömiä tai kehysrajan alapuolella, mutta ei kuitenkaan tiedetä, pidetäänkö huippukokousta vai ei ja mitä siellä käsitellään. Enpä oikein tiedä, elämmekö samassa maailmassa. Tässä on kiire, mutta herra Katainen, te olette puhuneet vain samoja asioita kuin on sanottu kolme neljä vuotta. Eli rakenteita on uudistettava ja rakenteita on uudistettava. Tämä tarkoittaa lähinnä sitä, että valtion menoja ja julkisia menoja on alentava ja on halventava työmenoja, mutta tämä kuitenkin vaikuttaa lähinnä niihin, jotka ovat haavoittuvia, ei vauraisiin ihmisiin. Eli mekin haluamme rakenteellisia uudistuksia, mutta emme näitä samoja uudistuksia. Voimme yhtyä investointitarpeisiin, mutta meidän pitää mielestämme investoida, jotta me voimme mahdollisimman hyvin käyttää energiaa ja resursseja. Eli pitää täysin muuttaa talouttamme miten investointeja voidaan saada aikaiseksi. No, tähän on yksinkertaisia ratkaisuja. Pitää vain haluta tehdä näin. Ensinnäkin tarvitaan eh, sellaiset tavoitteet, jotka ovat sitovia. Neuvostossa on puhuttava ilmastotavoitteista, jotka ovat sitovia. Ja myös energiatehokkuudesta ja resurssien käytöstä on päätettävä ja on astava sitovia tavoitteita. Jos ei ole tällaisia tavoitteita, niin ei tule investointeja. Ja Toiseksi tärkeintä on se, että lähdetään liikkeelle uudesta verotusmallista. Tämä on jäsenvaltioiden asia, mutta se on kuitenkin tärkeää. Tämänhetkiset verotusjärjestelmät ovat ympäristölle haitallisia ja ihmisille ja meidän on lähdettävä niitä uudistamaan. Jos halutaan sellaista verotusta, joka edistää investointia, niin verotusjärjestelmä on muutettava. Ja sitten vielä halusin sanoa, että niin kauan kuin kasvunotalous on liikemaailmalle avoin, niin ei voi odottaa, että kaikki varat tulevat talousjärjestelmän käyttöön. Euroopan keskuspankki ei ole likviditeettiä tarpeeksi antanut. Nyt annetaan ainoastaan sellaista rahoitustukea, joka edes auttaa kuplien syntymistä. Sillä jos on helppoa saada voittoa spekuloimalla töitä tekemättä, niin tuskinpa investoija lähtee reaalitalouteen investoimaan, koska tämä tuo mukanaan riskejä ja me haluamme tällaisia uudistuksia, rakenteellisia uudistuksia, mutta ei sellaisia, mitä te esititte. Kiitos. Muchas gracias, señor Lambert. Kiitos, edustaja Lambert. Täällä on sininen kortti. Sopiko teille Ditsovskin kysymys? Olkaa hyvä. Dobrý den, pane předsedo, děkuji za možnost vyjádření se. Děkuji. Kiitokset siitä, että saan käyttää puheenvuoron. Kiitos tästä Eero Lampertin intohimoisesta puheenvuorosta niin ikään. Haluaisin kuitenkin pyytää häntä selvittämään minulle seuraavaa. Millä tavoin energia investoinnit energia-alalla voivat parantaa euroalueen kasvua? Hyvä herra, minä en ole teidän opiskelijanne, olette olleet pitkään akateemisessa maailmassa, minä olen tullut 20 vuotta liike-elämässä. Te olette varmasti tietoisia siitä, niin kuin herra Katanikin sanoi, että jos lähdetään liikkeelle investoinnista, niin saadaan enemmän vaurautta kuin jos lähdetään liikkeelle vain kysynnästä tai kulutuksesta, sillä jos halutaan olla edelläkävijöitä energia-alan innovaatioissa, niin näin voitte luoda lisää arvoa, mutta kilpailukyvyn näkökulmasta te olette muita edellä muualla planeetassa. Meidän on vähennettävä resurssien ja energian käyttöä on parempi, että Eurooppa myy näitä ratkaisuja muualle sen sijaan, että ne pitäisi ostaa Kiinasta, Brasiliasta tai Yhdysvalloista ihan miten vaan, mutta jos te haluatte tässä spekulaatiota ja kulutusta käyttää talouden moottorina, niin tässä mennään vaan huonompaan suuntaan. Bowser. Saphauser esittää myös sinisen kortin kysymyksen teille, jos tämä teille sopii. Olkaa hyvä. Monsieur Lambert, euh, j'approuve évidemment. Herra Lambert, äh, ymmärrän äh, teidän äh, kommenttini vihreästä taloudesta ja kestävästä kehityksestä. Mietin kuitenkin ainoastaan yhtä seikkaa, nimittäin sitä, ilman että EKP-politiikkaa muutetaan Pitäisikö jonkunlainen reaalipoliittinen muutos kuitenkin toteuttaa, jotta ei puhuttaisi pelkästään pankkien tilanteesta. On totta, että meillä on suuria investointihankkeita, mutta miten ne aiotaan toteuttaa. Jollei kolme neljä miljardia investointitukea löydy jostain, niin uskon, että tämä on mahdoton yhtälö. Tämä on perusteltu kysymys. Kyllä, tällaista kvantitativisointia on jonkun verran harjoitettu. Eli on annettava likviditeettiä käyttöön, mutta ei pidä unohtaa, että velat on maksettava takaisin ja siksi investointien on oltava tuottavia, mutta nyt kyseessä ei ole se, etteikö meillä olisi tarpeeksi pääomia Euroopassa, vaan ongelmana on se, että pääomia ei investoida oikeisiin paikkoihin, lähinnä spekulaatioon näin Pariisissa ja Lontoossa. Eli nyt tämä likvidiraha on pantava sellaisen käyttöön, että siitä voi saada tuottaa sen sijaan, että pyritään yhä uutta likviditeettiä synnyttämään. Mutta jos ajatellaan siis sitä, miten varat käytetään, tämä on ensisijainen asia. Ei aina tarvita lisää varoja, eikä saa unohtaa, että Eurooppa on todella vauras manner. Tätä saa unohtaa. Seuraavana, seuraavana edustaja Valli, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Komissaari Katanen totesi, että meidän on vahvistettava pankkijärjestelmämme. Se aiheuttaa kuitenkin kriittisiä ajatuksia kun, jos pankkeja rahoitetaan runsaskätisesti, niin kuin viime vuosina on tehty, pitkällä tähtäimellä lainoitusta on ollut jopa miljardeja. Mitä kuitenkaan reaalipoliittista taustaa tälle toimelle ei ole. Mielestäni olisi parempi puhua kuitenkin kohdennetusta toimista ei riitä, että puhutaan pelkästään toimien toteuttamistavasta, kun taustalta puuttuu kokonaiskäsitys todellisesta taloudellisesta tilanteesta, reaalitaloudesta. Me haluaisimmekin siksi, e, niin kuin herra Lambertkin totesi, selkeämmän, yksityiskohtaisemman selvityksen rahoitustilanteesta. Ei riitä, että puhutaan pelkästään pankkien rahoituksesta – me haluamme selkeämmän ja kokonaisvaltaisemman kuvan asiasta. Gracias. Kiitos. Sitoutumattomien nimissä puhuu edustaja Mono. Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat, hyvät edustajat, hyvä komission jäsen. Nyt taas yhtä huippukokousta valmistellaan Ranskan pyynnöstä, mutta on kuitenkin selvää, että huippukokous ei tuo mitään uutta. 2010 toukokuusta alkaen, kun euroalueen kriisi alkoi, olette pyrkineet pelastamaan euron ja pankkijärjestelmän ja on ollut suuria säästöjä, on devalvoitu palkkoja ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta Troikka on jopa käynyt Kyproksen kimppuun ja on Kyproksen rajoilla myös pääoman liikkumista rajoitettu, mutta euroalue on kuitenkin nolla-alue. Nolla kasvua, nolla työllisyys, nolla kilpailukykyä. Kaikkia muulla paitsi Saksassa ja nolla kasvua ostovoimalle, mutta on valtavia valtion velkoja kuitenkin sen siitä huolimatta, että EKP on suuria ja tehnyt, kilpailukykyä ei ole saatu takaisin. Teidän liberaalitienne ei nyt toimi ja Juncker on nimittänyt herra Moskovisin talousasioista vastaamaan Milloin ymmärrätte, että euro on täysi vääristelmä. Se on kaikkien muiden maiden toiminnan vastaista. Muualla maailmassa on oma keskuspankki ja rajat. Meillä Ranskassa olemme rakenteellisesti vajeessa 2014. Olemme päässeet kaikkien aikojen ennätykseen valtava määrä velkaa, yli kaksi miljardia euroa Ranskassa vuoden lopulla. Tämä osoittaa, että yhteinen raha ei toimi ja BKT-laskuja on vääristel, laskelmia on vääristelty ottamalla sen mukaan prostituutio ja väärennykset. Ja tämä vie vain huonompaan suuntaan. Puhemies keskeyttää. Sininen kortti edustajan Breseliltä. Sopiiko? Olkaa hyvä, herra Bresel. Um, herra Monod, Herra Mono, te sanoitte juuri äsken, että te puhuitte ultraliberaaleista Euroopasta. Kysynpä vain, että missä Euroopassa te elätte. Minä lähden ultrasosialistisen Euroopan. Eurooppa, jossa yhteisöllistetään velat, jossa yhteisöllistetään työttömyysvakuutus ja paljon muuta roskaa, mitä hoidetaan. <clears throat> Selittäkää minulle, mitä tässä Euroopassa on liberaalia. Jos olisi liberaali, niin minä olisin sen suuri kannattaja. Okay, adelante. Ui. Olkaa hyvä. Arvoisa äh, kollega, eurooppalainen liberaali vaan ultraliberaali, äh, koska äh, se taloudellinen järjestelmä, joka meille on pakotettu, perustuu anglosaksisen järjestelmään. On totta, että kansallisella tasolla olemme liberalismin puolella ja kansallisvälisellä tasolla myöskin voimme tukea protektionismia, mutta työli, työttömyys, ostovoiman lasku ja muut tämän tyyppiset seikat, nekö ovat painoarvosta taloutta? Una segunda tarjeta azul. Toninkin sininen kortti edustaja Grappinilta. Sopiiko? Olkaa hyvä. Accept. Eh, domnule am auzit de la dumneavoastră descriind o Euroopă care nu vă place. Responsabilitate. Eh, kun eh, puhutaan Euroopasta, on selvää, että te ette sitä, siitä pidä. Kuitenkin vastuu Euroopasta kuuluu kaikille, neuvostolle, komissiolle ja myöskin meille. Mikä teidän ehdotuksenne sitten on? On helppoa kritisoida, mutta missä ovat vastaukset? Question, euh, madame la députée. Hyvä edustaja, me todellakin haluamme kansojen Euroopan, joka luo rikkautta, vaurautta kansoille eikä monenkansaisille yrityksille ja yksityisille pankeille. Me haluamme sellaista Eurooppaa, joka tekee ihmistä onnellisia. Tässä on sama ratkaisu, mitä Yhdysvallat, Englanti, Kiina, käyttävät. Siellä on oma raha käytössä, oma vaihtopolitiikka, siellä on rajoja ja oma keskuspankki. Me pyydämme näitä samoja ratkaisuja, eli haluamme palata kansalliseen rahaan. Tässä ratkaisu, jotta voidaan taas saada kansalaiset tasa-arvoisiksi ja vauraiksi. Bien, gracias. Kiitos, täällä on vielä kolmaskin sinne kortti, mutta varmasti voitte ymmärtää, että olemme nyt jo aika paljon jäljessä. Ja tästä syystä annan puheenvuoron seuraavalle puheen, puhujalle, herra Heis EPPstä. Eh, thank, you, President. Um, I don't have the same Kiitos puhemies. Minä en ole yhtä pessimistinen ja kielteinen kuin edellinen puhuja euron tulevaisuudesta. Minusta euro kyllä pärjää ja tällä hetkellä oleellisinta on tehdä kaksi asiaa euroalueen talouden puolesta ja 28 Euroopan jäsenvaltion puolesta. Meidän on pysyttävä niissä tavoitteissa, jotka on asetettu, että voidaan vakauttaa euroalue ja mm. on tärkeää jatkossakin vajeita vähentää, olivat ne missä hyvänsä. Minun maassani on nähty valtavia vähennyksiä niihin varoihin, joita pystyttiin käyttämään kriisin takia. Mutta kuitenkin Irlannissa pekoten kasvu on korkeammalla tasolla koko euroaluetta. Eli vaikka on ryhdytty näihin rakenneuudistuksiin, on mahdollista päästä kasvun tielle. Nyt on ryhdyttävä kolmen toimeen. Ensinnäkin on jatkossakin vähentävä työn verottamista Euroopan unionissa, jos on 11 prosentin työttömyys ei kannata verottaa ihmisiä liikaa. Ja seuraavaksi on tärkeää, että liike-elämän luotot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 kun 20 prosenttia on tullut vähennystä, niin kuin Draghi sanoi, liikelmän toimintaan. Tarvitaan taas lisää investointeja viimeisellä vuosineljänneksellä. 50 prosenttia Irlannissa ei saanut luottoa. Tähän tarvitaan muutos ja voin sitten kolmeksi yhtyä siihen, mitä komissio ehdottaa pääomamarkkinoiden yhtenäisyyttä ympäri Euroopan. On tärkeää edistyä tässä asiassa. Hyvä komission jäsen, voimme varmistaa sen, että on muita kuin pankki riskitoimintatapoja. 60 prosenttia uusista työpaikoista, mitä Yhdysvalloissa on luotu, on luotu sellaisiin yrityksiin, joita on ollut olemassa edes vuonna 2008, ja Euroopan tulevaisuus perustuu juuri tällaisen kehitykseen. Puhemies, kiitos edustaja Heis. Jos puhutte liian pitkään, niin muilla on vähemmän aikaa. Herra Bulman. Puhemies, hyvät kollegat komissiossa, että ei ole mitään hopeakuulaa me, tai, tai mitään kristallipalloa, me tiedämme sen, mutta te olette sanoneet näin useinkin, aikaisemminkin. Ei, kun ei ole mitään kristallipalloa, niin ei se kuitenkaan selitä, herra komissaari, miksi jo yli viisi vuotta on menty väärään suuntaan. Ja komission täytyy sanoa meille, että millä tavalla se suhtautuu siihen, että mikä on yleinen taloudellinen ymmärrys. Meillä on sisämarkkinat, talousrahaliitto ja, ja sitten talous, taloudellinen reaktio on voimakka, sitä voimakkaampi, mitä, mitä enemmän mukana olevat jäsenvaltiot vetävät samaa köyttä. Tämä on yleinen tieto, että olette viisi vuotta selittäneet näin, millä tavalla yhteisesti rakennetaan budjetteja Milloin te aloitatte selittämisen meille, mille, miten yhteisesti voidaan sijoittaa, investoida? Se on oikein. Te puhutte oikein investoinnista. Lopultakin komissio on lähtenyt puhumaan investoinneista, investointien puutteesta Euroopassa. Milloin te selitätte jäsenvaltioille, jotta että saa, me pitäisi saada samansuuntaista toimintaa, jotta kaiken kaikkiaan pääsisimme eurooppalaiseen lisäarvoon investointitoiminnassa? Nämä ovat niitä tärkeitä aiheita. Ja me ymmärrämme Amerikkalaiset ja kiinalaiset eivät ymmärrä meitä. Latinalainen Amerikka ei ymmärrä sitä, minkä, mitä me teemme. Ei edes Frankfurtissa EKPissä, EKP ei ymmärrä sitä, mitä me teemme. Siksi meidän täytyy nyt lopultakin löytää luovia ratkaisuja ja rohkeita ratkaisuja euroalueen pelastamiseksi. Siihen on korkea aika. Pyytäisinkin, että neuvoston puheenjohtajamaa tähtää siihen yhtenäisiin investointeihin, että saataisiin yhteistä valmistelua yhteisissä huippukokousvalmisteluissa. Me on nyt korkea aika lähteä vetämään yhtä köyttä. Gracias, señor Bulman. Eh, Kiitos edustaja Bulman. Sininen kortti on esillä. Edustaja Ober haluaa teille tämän kysymyksen esittää. Olkaa hyvä. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami komisijos Gerbiamas komissaari, norėjau užduoti tokį klausimą, kadangi... Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Minä haluaisin esittää kysymyksen. Olen Liettuasta ja Liettuassa meille on tulossa euro ensi vuodesta alkaen, kuten tiedätte. On hyvin tärkeää pitäytyä Maastrichtin kriteereissä tätä varten, mutta näiden joukossa ei ole mitään kriteeriä, joka koskee vähimmäispalkkaa. Eli ihmiset ovat tyytyväisiä ja he kokevat, että hallitus pitää heistä hyvää huolta. Tässä on nyt ilmeisesti tulkkausongelma ja sitten on tämä toinenkin ongelma. Tässä on siis kaksi ongelmaa, tulkkausongelma ja sitten tämä teidän ongelmanne. Eli kuten sanoin, tässä oli sininen kortti ja edustaja Roberille oli annettu puheenvuoro. Hän voi sitä kysymyksen. E, niin, kuten sanoin, tässä on meille euro tulossa ensimmäinen tammikuuta alkaen. Ja kuten tiedätte, euroa varten on täytettävä Maastrichtin kriteerit, mutta mikä näistä kriteeristä ei puhu vähimmäispalkasta, ei taata vähimmäispalkkaa, jotta maa huolehtisi paremmin kansalaisistaan. Minusta olisi oikein. Puhemies, sininen kortti on sitä varten, että voidaan esittää kysymys äsken puhuneille henkilöille, mutta te nyt puhutte komission edustajalle. Eli ette käytä sinistä korttia oikein. Teidän pitäisi esittää kysymys herran Bulmanille eikä komission jäsenelle. Tästä on kyse. Herra Bulman. No, äh, Puhemies, siitä huolimatta olen valmis vastaamaan arvoisen kollegan kysymykseen nyt jos meillä on niin paljon sinisiä kortteja, joita hyväksytään tällä ja sitä voidaan kyllä pohjaa, onko se mielekästä vai ei. Kuitenkin haluan hänen vastata hänen, hänen oikeutettuun kysymykseensä sillä kollega on oikeassa, että olisi paljon parempi, jos meillä olisi esimerkiksi Euroopassa, jossa meillä on selkeästi, selkeät sopimukset siitä, että jokaisessa maassa on kohtuullinen vähimmäispalkka. Kohtuullinen vähimmäispalkka, joka kuuluu jokaiselle, joka varmistaa jokaiselle työntekijälle, että hän pystyy elämään sillä, mitä hän tekee, mitä hän ansaitsee, eikä tarvitse lisätuloja. Minun ryhmäni, sosiaalidemokraattinen ryhmä, on, kamppailee sen puolesta ja me voimme kyllä siirtää tämän vetoomuksen komissiolle ja neuvostolle, että saataisiin asiasta ehdotus. Se voi olla vaikka huom- se voidaan sopia huomenna tapotuksin. Minä kannatan sitä, että lähdemme tälle kehityksen tielle. Kiitos edustaja Bulman ja sitten edustaja Marias. Kirja Pitrope. Kiitos puhemies. Arvoisa komissaari, Kuuntelin äh, teitä tarkkaavaisesti, äh, mutta siitä huolimatta äh, en, en näe, että komissio olisi vetänyt vielä selkeitä johtopäätöksiä siitä tilanteesta, johon me olemme ajautuneet. Miksi meillä on miljoonia työttömiä? Miksi Euroopan komissio tee oikeita valintoja, jotta pääsisimme eroon tästä tilanteesta? kurinpito, vyönkiristys, deflaatio ja tämän tyyppiset toimet ovat tuoneet mukanaan huonoja ratkaisuja ja työttömiä on entistä enemmän. Kilpailukykyä ei ole pystytty nostamaan. Päinvastoin palkat ovat alentuneet, kilpailukyky on alentunut ja nämä kaikki Vaikutukset eivät ole olleet odotettuja. Meidän on investoitava in, innovaation, teollisuuteen ja niin poispäin. Hyvää sinänsä. Mutta huolimatta hyvistä aikomuksista kaikkia näitä toimenpiteitä ei ole mahdollista toteuttaa. Esimerkiksi Kreikan suhteen päätetyt toimenpiteet ovat johtaneet katastrofaaliseen tilanteeseen Loputon määrä, tuhannet eh, ihmiset ovat ajatuneet kurjuuden partaalle. Samoin liikeyrityksiä on jouduttu tuhat tolkulla sulkemaan. Nyt olisi syytä vetää johtopäätökset siitä, mitä on tehty ja mihin se on johtanut ja löydettävä jonkunlaiset uudet tulevaisuutta luotsaavat äh, ratkaisut. Teidän pitää Troikassa vastuullisesti kantaa vastuu siitä, mitä on tapahtunut ja löydettävä uudet ratkaisut. Una tarjeta azul. Edustaja Jaakon saarelta on teille sininen kortti. Olkaa hyvä, edustaja saari. Mikrofoni, olkaa hyvä. Puhuja puhuu ilman mikrofonia. Por favor, micro.

pääehdotus teidän ryhmällä miten työllisyyttä ja kasvua voitaisiin saada aikaan? Η πρόταση έχει αναλυθεί και από τον κύριο Kiitokset. Meidän ryhmämme ehdotukset kiteytettiin juuri herra Lykkeen puheenvuorossa muun muassa. Meidän käsityksemme mukaisesti Euroopan unionin ja keskuspankin harjoittama kuri ja säästöihin perustuva politiikka ei vie meitä eteenpäin eikä saata meitä saavuttamaan tavoitetta. Esimerkiksi olemassa olevaa likviditeettiä ei käytetä reaalitalouden kasvattamiseksi ja parantamiseksi. Myöskään eteläisten maiden kansoja ei oteta riittävästi huomioon. Itse asiassa etelämaat ovat työttömyyden kourissa, ovat suorastaan, suorastaan vellovat työttömyydessä. Pohjoissa maissa on ehkä löydetty jonkinlaisia ratkaisuja, mutta me tarvitsemme politiikkaa, joka ei lyö päähän eurooppalaisia. Yes. Ja, edustaja Guerrero. La utilización de la tarjeta azul. Sinisen kortin käyttö on meppien oikeus. Voidaan esittää kysymys edeltävälle puhujalle, eli en nyt missään nimessä kyseenalaista tätä mahdollisuutta, mutta minä haluaisin puhua siitä, miten sinisiä kortteja käytetään, sillä jos niitä käytetään liikaa, niin tämä muuttaa sitä aikaa, joka on varattu kullekin ryhmälle. Ja tämä sitten muuttaa sitä puheaikaa, mitä ei aikaisemmin ihmisille ollut annettu ja sitä oli pyydetty käytettäväksi osiossa ilman puhujan listaa, eli nyt pyytäisin puhemiestä rajoittamaan sinisen kortin käyttöä. Kiitos herra Guerrero. Puhemies pyrkii nyt todella olemaan tiukkana ja tässä keskustelussa on annettu kaksi sinisikortipuheenvuoroa ainoastaan yhden ainoan kerran. Me todella haluamme käyttää aikaa niin, että aika kuuluu teille eikä kenellekään muulle. Kiitos ja seuraavana edustaja Papadimoulis. Kiitos puhemies. Arvoisat neuvosto- ja komission äh, edustajat, äh, Italian äh, puheenjohtajamaa edustaja, arvoisa komissaari, missä muutoksen tulokset nyt ovat, joista herra Rentsi puhui, joita hän lupasi. Kolmen miljardin investoinnit julkisella sektorilla. Herra Junckerhan teki tällaiset lupaukset. Herra Katainen, missä nämä rahat ovat? Mitä vaikutuksia sillä on ollut? Entä kasvuun perustuva politiikka ja siihen liittyvä huippukokous, Rova Merkelin lupaukset, missä ne kaikki ovat? Herra Draghi asettaa jatkuvasti kapuloita rattaisiin, herra Stoible on mukana tässä. Tarkoituksena kuitenkin nähtävästi on päätyä tilanteeseen, jossa esimerkiksi Ranska pystyy yksipuolisesti esittämään vakaussopimukseen kaksi vuotta kestäviä esteitä. Hyväksyttekö te tämän kaiken? Samanaikaisesti esimerkiksi omassa maassani vallitsee 30 prosentin työttömyys ja nuorisotyöttömyys hipoo jopa 60 prosentin lukuja. Ja muutoinkin on työttömyyden vallassa. Señor Gigol. Kiitos. Ja sitten edustaja Gigold. Arvoisa neuvoston edustaja, herra Katainen, Minun täytyy sanoa, että tämän keskustelun alussa olin pettynyt siihen, että, että kesällä kuitenkin havaitsimme taloustilanteen huononemista ja jälleen me näemme, että euro joka tällä hetkellä ei ole hyvässä vedossa eikä toimiva. Tämä, mitä se tarkoittaa? Me olemme kesällä sitten EK, olemme nähneet, että EKP on ryhtynyt toimiin ja yritti saada estettyä, estääkseen euroon tippumisen, mutta me olemme neljän puheenjohtajamaan äh, äh, ehdotuksia kuulleet kahden vuoden aikana enemmästä integraatiosta ja euron perustellusta ja koordinoinnista eri politiikan sektoreilla. En ole kuullut mitään tästä. Sen sijaan olemme ne sitten saaneet agendalle, äh, saaneet siirtoja, huippukokouksia heti kesän jälkeen ja puhuttiin henkilöstö- ja ulkopolitiikassa. Ja nyt sitten lokakuussa on tämä suuri huippukokous. Ette pystyneet sanomaan milloin seuraava olisi. Ne tapahtuvat sellaisessa tilanteessa, jossa taloustoimet ovat huonoja, eikä se toimi. Vast kantakaa vastuunne ja, ja, ja pankaa nämä suunnitelmat täytäntöön, jotta euroalue saataisiin yhteistyön tielle, jota me tarvitsemme. Silloin euro pystyy toimimaan, mutta ette mitään esittänyt tästä, vaan toistitte vain vanhoja asioita. Señor Olflin. Kiitos. Edustaja Alflin. Uh, thank you, Mr. Vice President. Kiitos, puhemies. Euro on epäonnistunut, vaikkei romahtanut. Testinä on se, tuottaako euro työllisyyttä ja kasvua. Jos ajatellaan esimerkiksi Italiaa, joka on niin kuuluisa eh, design-tuotteista, no se on tuskin yhtään paremmassa vaiheessa kuin silloin, kun euro syntyi. Eli tässä on kokonainen vuosikymmen mennyt hukkaan. Me ja herra Katanen, te tiedätte miksi näin käy. Tässä tarvitaan omaa valuutta, jotta voitaisiin devalvoida Saksaa vastaan ja tarvitaan omia korkotasoja, sillä muuten tulee jatkuvia pysyviä siirto, siirtoja, jotka on tehtävä. Ja tämä ei ole mahdollista. Nämä maat tarvitsevat päättäväisyyttä, mutta te olette ne laittaneet deflaatioon. Eli tämä on asia, jota teidän on hävettävä. Kiitos ja edustaja Bonanno. Grazie signor Presidente, ma io volevo rivolgermi al commissario Katainen. Kiitos puhemies. Minä haluaisin esittää sanani komission sen Kataiselle. No, hän on ehkä tottunut puhumaan oman maalaisten kanssa kuka se formula ajaa nyt olikaan, mutta hän kuitenkin saa miljoonia euroja. Mutta jos tulette minun luokseni, no minä olen pienen kaupungin, pikkukaupungin kaupungin johtaja ja minä menen sinne kaupunkiini ja juttelen ihmisten kanssa ja ihmiset pyytävät minulta rahaa, kun aukiolla keskustelemme. No, tässä tämä on nyt pieni vitsi, mutta vaikuttaa siltä, että me olemme vähän niin kuin eri planeetoilta. Jos tulette meidän lauantai-torille, no ei tässä tilanne ole sama kuin New Yorkin kaupunginjohtajalla, mutta vaikuttaa siltä, että te puhutte ainoastaan byrokraattien ja pankkien kanssa, että ihmisten kanssa, tavallisten ihmisten kanssa. Ja pankit ovat kuitenkin meitä väärinkäyttäneet. Pankit saavat todella halvalla rahaa ja sitten kallilla se myydään ihmisille ja perheille. Tämä on todella häpeällistä sen sijaan, että tulisitte Italian käymään. Niin, Teiltä meni nyt koko aika tässä sivun suuhun, kun vain vitsailitte. Ja Kirtsos. Kiitos puhemies. Mielestäni uudistukset ovat välttämättömiä, koska ilman niitä Euroopan talous ajautuu kauas Kiinan ja Yhdysvaltain ja muiden kilpailijoiden tilanteesta. Me tarvitsemme kuria mutta siitä huolimatta velkaantumisen kasvu on nyt pysäytettävä. Kreikka on äärimmäisen vaikeassa tilanteessa poliittisesti. Vuoden 2009 jälkeen harjoitettu seuranta on ollut meille vaikea. Olemme joutuneet jatku, jatkuvasti leikkaamaan kuluja. Nyt suunta on oikea, mutta meidän on mietittävä kuitenkin hyvinkin tarkasti sitä, minkälaisen ulottuvuuden haluamme. Haluammeko paljon likviditeettiä, haluammeko me eurolle mahdollisesti vielä lisää. Mm pohjaa. On totta, että mahdollisuudet on olemassa, mutta millä tavoin ne käytämme, siitä on tehtävä päätökset. Haluaisin vielä reagoida muutamien euroskeptikkojen, erityisesti saksalaisten ja etelämaalaisten, e, saksalaisten kommentteihin etelämaista. Eivätkö he ota huomioon sitä, että jos olemme velkaantuneet me olemme täällä myöskin noin teidän valitsemienanne. Euroopan unionissa on jatkuvasti synkronisoidusti jatkettu tiukalla kurinpitoon perustuvalla politiikalla ja mihin me olemme ajautuneet vuonna 2008, 2008 alkaneen kriisin jälkeen. Mitä ihmettä ei ole syntynyt. Edelleenkin talouselämä on ottanut takapakkia ja työllisyys on vähentynyt vähentämistään. Kriisistä on tullut jo maailmanlaajuinen Yhdysvalta, joka oli kriisin keskiössä, on kuitenkin päässyt siitä eteenpäin. Meidän olisi ehkä otettava tästä mallia. Nyt tilanne on äärimmäisen kiireellinen. Jotain on tehtävä ja pian me tarvitsemme nyt selkeitä keinoja, mutta se, että on olemassa likviditeettiä, eh, eh, niin se ei kuitenkaan yritysten velaksi muutettuna ratkaise yhtälöä. Näiden eh, muutosten kourissa valittiin uusi komissio ja tehtiin uudet nimitykset. Näyttää kuitenkin siltä, että jatkamme sanahelinän linjalla. Valitettavasti uusi komission kokoonpano ei välttämättä lupaa ratkaisua tilanteeseen. Me haluamme nyt selkeytystä tilanteeseen, jotta voisimme olla varmoja siitä, että äänestämme oikeista asioista. Emme saa missään tapauksessa nyt olla huomaamatta sitä kiireellistä tilannetta, jossa olemme. Ratkaisu on löydettävä pikaisesti. Niin. Kiitos ja seuraavana edustaja Zanni. Grazie. Kiitos puhemies. Italiassa Rensin hallitusta kritisoivat hank- henkilöt ovat usein joutuneet nauran alaiseksi ja on tehty vertailua eri eläimiin ja sama pätee ehkä herra Kataiseenkin. Mutta entä sitten Euroopan unionin kansalaiset? Hehän ovat niin kuin vuohia, jotka on viety teurastamoon. Siltä tilanne tällä kertaa ja tällä hetkellä näyttää. Epäonnistuminen on ollut järkyttävä. Kuitenkin kolme miljardia ja suurempiakin summia on annettu tilanteen ratkaisemiseksi, mutta mitään ei ole tehty, mitään ei ole tapahtunut. Solidaarisuus huutaa, puhu, loistaa puhu, poissaolollaan. On mietittävä eurooppalaista kurjuutta. Ihmisillä ei ole enää työtä, ei kotia, ei mitään paras puhua ihmisten kanssa viikoittain, niin kuin minäkin teen. Tehkää samoin. Menkää kotiin ja katsokaa itsenne peilistä. Miettikää, oletteko toimineet oikein. Muchas Kiitos. Ja seuraavana Pulos. Kiitos, puhemies. Minä pyysin puheenvuoroa, koska halusin puhua eräästä tärkeästä ongelmasta, jota ei ole ratkaistu. Euroalueen huippukokouksen jälkeen sanottiin, että huonot kasvuennusteet eivät toteudu. Me olemme nyt menossa kapitalismin kriisin suuntaan. Herra Draghi sanoi, että joustot eivät kyseenalaista budjettikuria Euroopan unionissa ja ohjelmamaissa. Nykyinen kasvu pohjautuu siihen, että sosiaalisen suojelun järjestelmiä tuhotaan ja julkisia palveluja tuhotaan. Tämä villi finanssipolitiikka ei edesauta ratkaisujen löytymistä, vaan lisää köyhyyttä ja myös työhtosopimuksista päästään eroon ihmisiltä menee oikeudet työmarkkinoilla, mikään sellainen järjestelmä ei toimi, joka tuo ainoastaan työttömyyttä ja köyhyyttä ja sotaa. Ainoa tapa työntekijöiden nyt toimia on, että muutetaan aivan kaikki. Kiitos puhemies. Haluan esittää kiitokset äh, neuvostoedustajalle ja komission edustajalle. Aivan aluksi haluaisin todeta, että me aina puolustamme toimia, joita tehdään työllisyyden ja kasvun lisäämiseksi. Jokainen kuitenkin huomannee, että kaikissa Euroopan unionin maissa ja erityisesti euroalueen maissa äh, tarvitaan nyt tukea äh, kasvulle ja työllisyydelle. Sitä on tehtävä äh, poliittista todellisuutta ja on ryhdyttävä tuumasta toimeen, ja tehtävä sitä käytännön politiikkaa. Minun mielestäni on keskeistä miettiä asiaa nyt käytännön kannalta ei riitä, että esitetään kriittisiä kommentteja. Meidän on löydettävä ratkaisut nyt Euroopan kansalaisten toiveita, meidän äänestäjämme toiveita ja tarpeita. Ilman, sit, ilman rakennemuutoksia ja julkisen talouden vahvistamista ei saada aikaiseksi mitään. Tarvitaan rahaa, jotta voidaan luoda uusia työpaikkoja ja saada tästä etua kansalaisille. Ja se tarkoittaa sitä, että työllisyyden ja kasvun on oltava samalla linjalla julkisen talouden ja rakenneuudistusten kanssa. Edustaja Valtieri. Kiitos puhemies. Näyttää eh, siltä, että kriisin eh, jälkeen eh, se, mitä Jackson Hole-konsensukseksi voitaisiin nimittää, on pikkuhiljaa kuitenkin nousemassa. Meidän on jätettävä nyt menneisyyden virheiden tutkiskelu sikseen ja mietittävä sekä verotuksellisia rakenteellisia että reaalitalouteen perustuvia uudistuksia. Ja Komissaari Katainen tunnusti eh, juuri, että tarvitsemme uudistuksia, eh, myöskin investointeja ja muita eh, toimia. On selvää, että sanat eivät kuitenkaan riitä. Meidän on toimittava nopeasti, jotta luottamus säilyisi. Me tarvitsemme johdonmukaisia, konkreettisia vastauksia näihin kysymyksiin ja analyyseihin. Jos näin toimimme ja olemme tiukkoja erityisesti investointien suhteen, Öö, öö, on oltava tarkkana, riittävätkö Junckerin tarjoavat 300 miljardia euroa. Tarvitaan mahdollisesti kansallisia, julkisia, yksityisiä ja eurooppalaisia investointeja, jotta saadaan ikään kuin uutta rahaa markkinoille. Entä sitten verotukseen liittyvät kysymykset, joustavuusaihe? Joustavuus ei ole mikään poikkeus sääntöön. Joustavuus on osa sääntöä. Itse asiassa säännöt nimenomaan muotoilevat sen, millä tavoin joustoa voidaan käyttää näissä olosuhteissa. Joten on tehtävä oikaisuja. Koko euroalueen kasvun perustuva äh, finanssipoliittinen lähestymistapa on nyt välttämätöntä. No, Kiitos, käytitte koko aikanne jo loppuun. Niin edustaja Wolf. Uh, thank you, Mr. President. As we prepare for the Eurozone... Kiitos, puhemies. Kun valmistaudumme nyt euroalueen huippukokoukseen, pitäisi ehkä muistuttaa tilastotiedoista, joita poliitikot ja komissiojäsen silloin tarkastelivat, että BKT on 0,1 prosenttia, osuus maailman BKTstä laskee vuosi vuodelta. 11,5 prosenttia on työttömyystaso ja Kroatian kaltaisessa maassa 17 prosenttia, 15 prosenttia, Portugalissa, Espanjassa 23 prosenttia ja Kreikassa 25 prosenttia tämä on hyvä uutinen näille ihmisille, eikö, kun ajatellaan, että ihmiset suurissa autoissa istuvat, juovat siellä champagnea ja miettivät työpaikkojen parantamista ja yksi ja samanaikaisesti kun kuullaan, että investointi vähenee, työttömyys lisääntyy. No minun on sanottava teille, että jos tämä näyttää epäonnistumiselta, niin se on sitä. Jos se haiskahtaa epäonnistumiselle, niin se on sitä. Sillä huippukokouksessa ainoastaan e, tuoksuu menestys. Edustaja Karas. Hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat, heti alkoi kommentti olen hieman järkyttynyt tästä huonosta valmistelusta tähän keskusteluun. Ei, eihän välistä tiedettä oikein huippukokouksesta ajankohtaa. Ja kuitenkin täällä puhutaan hyvin yleisellä tasolla. Meidän täytyy olla konkreettisempia. Meidän täytyy määritellä projekteja ja keskustella niistä. Ja pyydän teitä myös E- euroalueella, että euroalue ei typisty vain itseensä ja EU ei typisty vain itseensä, vaan euroalueen täytyy olla moottorina sisämarkkinoille. <clears throat> Mitkä ovat meidän tavoitteemme? Kestävä pankkisektorin vakauttaminen, koordinointipäätösten toimeenpano, parempi kilpailukyky, vakuu, kasvu, työllisyys ja investoinnit. Ja me odotamme ehdotuksia jolla saadaan päätökset pantua täytäntöön ja miten me pääsemme näihin tavoitteisiin. Mitkä ovat ne toimenpiteet? rakenteita täytyy uudistaa edelleenkin. Meidän täytyy panostaa koulutukseen, tutkimukseen, kehitykseen, energiaunioniin. Meidän täytyy poistaa sisämarkkinoiden esteet. Ja budjetit kuuluvat tähän myös meidän täytyy ensinnäkin panna täytäntöön se pankkiunioni. Meidän täytyy saada Euroopan ohjausjaksolle hampaat. Meidän täytyy, täytyy saada parlamentin mietinnöt pantua täytäntöön euro, tästä euroalueesta, jotka liittyy demokraattiseen oikeutukseen ja valvontaan ja sosiaalisten perusoikeuksien noudattamiseen. Meidän täytyy olla, saada yhteiset oikeudet kumppaneiden kanssa. Meidän täytyy panostaa pitkään aikavälin tavoitteisiin. Meidän täytyy siis saada sopu aikaan neuvostossa, jotta saadaan tavoitteet pantua täytäntöön ja parlamentin ehdotukset on tehty. Señora Beres. Kiitos, Janus Beres. Merci, monsieur. Puhemies, kiitos komissaari. Maailma muuttuu ja Eurooppa juuttuu deflaation kasvun puutteeseen ja te ette kuitenkaan siirry yhtään mihinkään. Meidän on tehtävä jotakin. Olisi ollut hyvä, jos herra Draghi olisi ollut tänään puhumassa täällä Skoja Jackson kysymyksestä ja Euroopan komission tilannearviosta. arviosta on selvää, että meidän on maailmanlaajuisen tilanteen puitteissa tehtävä liikku johonkin suuntaan. Rakennemuutokset on päivän sana, sitä, sitä, on, sitä on puhuttu pitkään ja hartaasti. Miten te aiotte euroalueeseen valmistautua? Teidän on mietittävä myöskin viime, viimeisiä lukuja, joita OECD on julkaissut Euroopan tilanteesta. Millä tavoin Eurooppa sijoittuu valta, maailmanlaajuisille markkinoille? Miten valmistaudutte, jottei kyse ole pelkästään lupauksista, vaan todellisista toimista euroalueella, jotta voidaan luoda sekä kasvua että toivoa? Muchas gracias. Kiitos, edustaja Guerrero. Kiitos. Vähän ennen kesää Euroopan unionissa oltiin aika itse tyytyväisiä, niin kuin on oltu jo aika monta vuotta. Sanottiin, että kriisi on melkein ohi, mutta kesän jälkeen vaikuttanut kuitenkin siltä, että kolmas taantuma alkaisi. OECD on kasvulukuja muuttanut ja tilanne on huonontunut kolmessa suuressa maassa. Ja miksi näin? Miksi Euroopan taloudesta on tullut kroonisti sairas? Sille on annettu ainoastaan leikkauksia, investointien vaikeuttamista ja palkkojen devalvaatiota, mutta se mitä tarvitsemme on nyt kuitenkin vitamiineja investointien kasvun ja koulutuksen muodossa on taas nostettava palkkatasoa, kuten on sanottu. Ja tämän on sanonut IMF, OECD, Maailmanpankki ja monet muut mm. think tankit. Ja tämä on johtanut kysynnän devalvointiin. Jos kysyntää ei ole, niin ei tule elpymistä. Jos ei ole investointeja, niin ei elvytä ilman kysyntää ja investointia. Köyhyys jatkuu ja tulee yhä enemmän sellaisia työntekijöitä, jotka ovat töissä, mutta kuitenkin elävät köyhyydessä. Kiitos. Kiitos ja nyt tulemme osioon ilman puhujalistaa meillä on kuitenkin ongelma. Tässä on 14 puheenvuoropyyntöä. Ei selvästikään ole aikaa antaa kaikille puheenvuoroa. Ja tästä syystä tässä tapauksessa toimin nyt seuraavalla tavalla. Nyt todellakin pyytäisin, että pitäisi kiinni puheajastanne ja kun teille on minuutti annettu, niin minuutin jälkeen joudun teidät sitten keskeyttämään. tämän harmillista, mutta mutta näin voimme ainakin huomioida sen, että kukin ryhmä voi käyttää puheenvuoron, näin kukaan ei jää sivuun. Ja ensinnä edustaja Salva. Señor presidente, yo creo que es de justicia dar la bienvenida puhemies, voidaan toivottaa tervetulleeksi uudet äh, toimet, äh, keskuspankin toimet, äh, mutta me voimme kuitenkaan tyytyä tähän. Kriisi ei anna mahdollisuutta jäädä odottelemaan näitä ratkaisuja. Me tarvitsemme sopivia muutoksia, jotta saamme taloudellista kasvua ja työllisyyttä aikaiseksi. Espanja on hyvä esimerkki esimerkki siksi, että se on kasvun osalta euroalueen edelläkävijä. Kuitenkin Epäilemättä se on hyvä esimerkki. Arvoisa komissaari, me emme tarvitse pelkästään uudistuksia, vaan myöskin Junckerin suunnitelman käytännön toteuttamista. Tästä on tehty jo ilmoitukset. Nyt sitä ei saa heittää odottelemaan tulevia näkymiä, vaan se otettava heti käytäntöön. Kiitos edustaja Salva ja seuraavana edustaja Bajet. Merci, euh, monsieur le président. Kiitos puhemies. Neuvosto- ja komission edustajat, nyt ollaan nolla kasvussa ja riskinä on deflaatio. Näin voimme ymmärtää, että elpyminen on vaikeutunut. Ja tässä tarvitaan julkisia suuria investointeja, jotka ovat kontrolloituja. 300 miljardin euron investointi tuosta puhuttiin ja Draghi sanoi, että on toittama paremmin. Ja jos ette tiedä, mitä puhua, mistä puhua huippukokouksessa, no pitäisi puhua julkisista investoinneista, jotta niillä voidaan tukea jatkossakin kasvua sillä, kun mietitään Eurostatin normeja ja sek normeja ne eivät ole yhtään todellisuuden mukaisia, sillä niissä ei huomioida paikallisia toimijoita, näin emme pysty tukemaan kasvua ja tämä on virhe. Kiitos ja edustaja Starvatti. Herr Puhemies, herra komissaari, olen pettynyt teidän puheenvuoronne. Se, miten te sanoitte, olen kuullut sitä viisi vuotta ja olen varma, tulen jälleen kuulemaan samat puheet viiden vuoden päästä. Eteenpäin ei ole menty. Minulla on sellainen tunne, että komissio on sokea sen suhteen, mitä todellisuudessa tapahtuu. Ja tässä on aina sanottu, että, että tilanne on parempi kuin 2010, pikemmin toisinpäin on käynyt. Työttömyys lisääntyy jatkuvasti, kokonaisvelkaantuminen kasvaa, kilpailukyky ei ole parantunut ja tämä on huonompi tilanne kuin 2010. Meidän liittokanslerimme on, on, on, on analysoinut tätä uudistuspolitiikkaa, äh, Nobelin äh, palkinnon saajan sanoi, mutta äh, se on sanottu, että silloin kun taantumassa käytetään säästöpolitiikassa, tarkoittaa sitä, että taantuma vaan pahenee ja työttömyys kasvaa. Mutta te ette sanonut, että meillä olisi, me tarvitsisimme jonkinlaisen ohjelman. Te puhuitte siitä, että meidän täytyy aloittaa uudelleen rahaliitto. Maiden täytyy todellakin pystyä tekemään sitä, mitä vastaa maiden etuja. Se tarkoittaa sitä, että niin kauan kuin euro on, niin vaikeudet jatkuvat euroalueella. edustaja Bilbao. Señora Kiitos puhemies. Kaikissa huippukokouksissa aina vahvistetaan kaksi ajatusta. Ensinnäkin, että meidän on lähteä liikkeelle yhteistä kannasta vastataksemme globaaleihin haasteisiin. Me tarvitsemme sellaista euroaluetta, jossa kasvu perustuu reaalitalouteen ja sosiaalisen talouteen, muuten emme ole enää edistyksellisiä niin kuin olemme vuosikymmenet olleet. Tarvitsemme keskipitkiä suunnitelmia, tarvitsemme investointeja liikennejärjestelyihin ja on oltava minimitaso sosiaalipolitiikassa. Tässä tarvitaan koordinoitua politiikkaa eri maissa, muuten on vain ilotulitusta eikä olla rehellisiä. Jos ei näin tehdä, niin tämä vastaisi siihen, miksi ei ole yksityistä investointia. Joko toimitaan näin tai ei päästä kriisistä. Señor Ferreira. Kiitos, edustaja Ferreira. No, señor Ferreira. No está. Hänellä paikalla. Edustaja Urtasun. Sí, señor Katainen, señores del Consejo. Äh, neuvosto, herra Katainen, äh, talous, äh, lukujen julkaisemisen jälkeen kesällä on taas palattu vanhaan virteen, eli kuri- ja rakenneuudistukset. Herra Katainen joutui jatkuvasti kiirehtimään, jotta uudistukset toteutettaisiin. Nyt kuitenkin Espanjan, Kreikan ja Portugalin eh, osalta eh, näköjään päädytään samaan kuin eh, missä, mihin Ranskassa ja Italiassa on jo jouduttu. Palkkoja lasketaan ja julkisten palvelujen määrää vähennetään. Kasinotalous jatkaa voittokulkuaan ja likviditeetti joutuu keinottelijoiden käsiin, niin kuin täällä todettiin. Herra Katainen, älkää jatkako näin. todetkaa että olette tehneet virheen. Sitoutukaa lopultakin niihin lupauksiin, joita äh, tehtiin. Ja sitä paitsi se, ettei meillä edes ole vielä sovittuna euroalueen huippukokouksen päivämäärää uskomatonta. Señor Ferreira, quien tomala... Kiitos edustaja Ferreira, tuli juuri paikalle. Annan teille puheenvuoron. Obrigado. Kiitos puhemies. Äh, nyt kun vaalit on käyty ja kriisi kontra todellisuus näyttää edelleenkin huonoa merkkiä. Meillä on kaksi vaihtoehtoa. Ehtoa. Joko pysyttäydytään samalla linjalla kuin aikaisemminkin tai sitten tehdään muutokset jos äh, lähdetään muutoksen äh, tielle, äh, tarvitaan syvältä luotavaa muutosta myöskin ajattelutavassa ja niissä päätöksissä, joita talouselämän ja, ja euroalueen sisällä ylipäätään tehdään. Ne maat, jotka ovat mukana eurossa, eivät ole saaneet sen parempaa kasvua aikaiseksi kuin muutkaan. Nollakasvu ja rahapoliittinen tilanne. Vanhat lääkkeet on nyt vaihdettava uusiin kaiken kattaviin lääkkeisiin. Kiitos, edustaja Eferic. All of us care about economic growth It's crucial to... Kaikki huolissaan talouskasvusta, ellei me usko, että EU ja euroalue ovat ihan teitä tai jos ne ovat teitä, niin vaikka ne ovat groteskia rakenteita, kaikki kuitenkin ovat samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme kasvua, me tarvitsemme talouskasvua yhdessä. Ja paras tapa tehdä se, että vapauttaa ihmiset Euroopassa muuttamaan, poistamaan ne kahleet me, kuitenkin meillä on liikaa paineita, liikaa verotusta, liian paljon asioita pidättävät ihmisiä kehittämästä äh, vapaata yrittäjyyttä. Antakaa ihmisten työskennellä ja päästä pois köyhyydestä ja antaa heidän käyttää omaa käyttövoimaansa ja luoda luovuutta ja saada hyviä asioita aikaan. Minä vetoan teihin kaikki, mutta erityisesti komissioon. Ajatelkaa näitä upeita konsepteja. Me kaikki haluamme parempaa tulevaisuutta, me haluamme vaurautta, mutta käytetään yksilöllisiä todellista luovuutta, jotta tähän päästäisiin. Kiitos. Gracias, señora Kiitos. Ja nyt komission nimissä saa puheenvuoron herra Katainen. Mr. President, honorable members. Puhemies, arvoisat jäsenet, olisin saada kattavan Äh, keskustelun teidän kannasta. Minun täytyy lähteä lentokentälle Australian matkaa varten ihan muutamassa minuutissa. Herra Baltz muistutti uudistuksista, jotta voidaan vahvistaa kasvupotentiaalia. Tämä on erittäin hyvä asia koska, ja hyvin tärkeä asia, koska monissa jäsenvaltioissa potentiaali kasvulla on alhaisella tasolla ja tästä syystä me tarvitsemme erilaisia uudistuksia maasta riippuen, ei samoja uudistuksia kaikkiin. Se riippuu tietenkin paikallisesta tilanteesta kulloinkin. On hyvin helppoa olla samaa mieltä Rova Rodrikasin kanssa, kun hän sanoi, että meidän täytyy painottaa sitä, että sosiaalinen malli säilyy, meidän hyvinvointimalli säilyy. Me tarvitsemme uudistuksia siihen, jotta voidaan vahvistaa esimerkiksi innovaatioita se on jotakin sellaista, joka on hyvin tärkeää. On erilaisia tapoja järjestää rahoitus eri jäsenmaissa. Me ehkä me voisimme käyttää parhaita käytänteitä eri maista, koska tämä on sellainen juttu, joka voisi saada tuoda uutta Eurooppaa mukaan. Ja tämän tyyppinen uudistus vie meitä eteenpäin. On paljonkin mahdollisuuksia, vahvuuksia Euroopassa, mutta myös heikkouksia ja puutteita. Minä itse uskon tutkimukseen ja kehitykseen ja innovaatioihin. Innovaatio yleensä tarvit, tarkoittaa jotain, että on jotain tiettyä vissiä perustutkimusta ja vahvaa tutkimusta ja yrittäjyyttä. Ei ole kysymys aina rahasta, on, on kysymys myös siitä, miten järjestetään eh, julkiset varat ja käytetään julkiset varat paremmin kuin muut. Ja myös investointipankki EIP voisi käyttää myös eh, enemmän resursseja ja se on tärkeää. Herra Lukke sanoi, että ei ole mitään että sanoitte vähän siihen tyyliin, että jos me haluamme investointeja, siinä ei mitään järkeä eh, lähteä konsolidoimaan. Minusta tämä ei ole mustavalkoinen kysymys, koska investoinnit tarkoittavat kysyntää, tarkoittavat myös sitä, että täytyy olla hyvää luottamusta ja siitä syystä meidän täytyy yhdistää terveelliset uudistukset, me tarvitsemme enemmän kysyntää, me tarvitsemme tiettyä konsolidointia, jotta saadaan lisää luottamusta. Me tarvitsemme myös Euroopan tason ponnisteluja se, mitä komissio, uusi komissio on valmistelemassa, tai ei se ole uusi komissio, mutta komissaariehdokkaat, komissaariehdokkaat yrittävät yrittävät ponnistella tähän suuntaan ja toivottavasti, että keskustelua voidaan jatkaa myöhemmin ja voitaisiin keskittyä enemmän investointeihin ja kasvuun. Kiitos. Kiitos komission jäsen ja seuraavana neuvoston edustajana Della Vedova voi vetää yhteen keskustelun. Äh, Kiitos puhemies, arvoisat äh, parlamentin jäsenet. Haluan esittää kiitokset äh, äh, mahdollisuudesta, joka minulle tarjottiin saada kuunnella tätä laajaa mielipiteiden kirjoa aiheesta. Vuoro, puheenvuorot ylittivät pitkältikin varsinaisen aiheen, joka on ensi kuussa järjestettävä euroalueen huippukokouks ja siihen liittyvä valmistelu. valmistelu. Niin kuin sanoin jo alustuspuheenvuorossa, niin ää, ää, tätä ollaan vasta valmistelemassa. Voimme ää, kertoa teille enemmän euroalueen huippukokouksen valmistelusta siinä vaiheessa, kun kokouksen pitämisestä on jo tehty päätökset ensi kuussa. Haluan viitaten näihin laajoihin investointiin kasvuun liittyviin aiheisiin liittyen todeta seuraavaa. Korostan sitä, että Italia puheenjohtajamaana suhtautuu avoimuudella – näihin esitettyihin aiheisiin ja ymmärrämme varsin hyvin, että kyse on kiireellisestä asiasta. Haluan vielä todeta, että olen kirjannut kaikki täällä esitetyt ehdotukset ja kommentit, jotta nämä voidaan viestittää eteenpäin kaikkien niiden henkilöiden tietoon, jotka valmistelevat tätä tulevaa euroalueen huippukokousta. Kiitos neuvosto. Täällä on edustaja Sarjanopuluksella vielä työjärjestyspuheenvuoro. Olkaa hyvä. Kiitos, kiitos puhemies. Keskustelussa kollegat puhuivat Täällä puhut, käytettiin NI-ryhmän puheenvuoro. NI on selvä, selkeä ryhmittymä. Se ei ole poliittinen ryhmä, sitoutumattomat niillä, heille ei ole yhtä yhtenäistä poliittista kantaa. Siis kukaan ei voi puhua NI-ryhmän sitoutumattomien puolesta. Jokainen puhuu omasta puolestaan ja oman puolueensa puolesta ja minusta tämä olisi hyvä muistaa, että että And we will take note of your comments. Me panemme merkille tämän kommentin. Seuraava asia esityslistalla on neuvosto ja komission julkilausumat ja ihan Euroopan nuorisotyöllisyysaloitteen käyttöönotto. Tämä on tärkeä keskustelu ja näin täällä monella on puheenvuoropyyntö tähän osion ilman puheluetteloa me huomioimme tämän ja mitä sinisiin kortteihin tulee, 30 sekuntia on kysymysaikaa ja myös vastausaikaa. Ja